rikkoisi luottamuksellisuutta sinänsäkin jo, ja se vai haittaisi muita neuvotteluita myös. Mutta teen parhaani sen eteen, että ne asiakirjat julkistetaan. indul. Kiitoksia. Meillä on viisi päätöslauselmaa, jotka on esitetty tämän keskustelun päätteeksi, ja meillä on huomenna niistä äänestys. Seuraavana sitten hyvät edustajat, me menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Suullinen kysymys, ähm, joka liittyy äh, asetuksen yleisen tullietusjärjestelmän soveltamisesta. Täällä on kuusi esittelijää, joista ensimmäisenä puukas paari kaksi minuuttia. Mitim. Puhemies, Herrat kollegat, arvoisa komissaari, tässä pyritään on kysymys 176 jäsenmaasta, äh, kehitysmaasta, on kysymys etuisuuksista, joita me EU-ssa tarjoamme saamatta kumppaneiltamme vastaetuuksia. Lisäksi on tämä GSP Plus-järjestelmä, joka kattaa tiettyjä erityisten erityiset eh, ehdot täyttäviä maita. Mikä on lähtötilanne? Me tarvitsemme tammikuun alusta 2012 uudet säädökset, koska vanhat eh, päättyy. Hyvät naiset ja herrat, oikea menettely antaa meille aikaa kahteen käsittelyyn ja siihen me tarvitsemme aikaa. Siksi minä odotankin omalta ryhmäni, tai oman ryhmäni puolesta, että komissio tekee pikaisesti uuden ehdotuksen. Niin kuin sanottu, me tarvitsemme menettelyn, jossa on kaksi käsittelyä. Me tarvitsemme riittävästi aikaa, eikä voida hyväksyä sitä, että parlamenttia painostettaisiin päätöksentekoon. Ja me tarvitsemme myös arvion nykyjärjestelmästä. Minä toivonkin, että hyvin pikaisesti me saisimme dataa ja faktoja siitä, että miten nykyinen järjestelmä on käytännössä pärjännyt. Onko nykyisessä järjestelmässä sellaisia tekijöitä, että se helpottaa näitä maita? Ovatko vientiluvut lisääntyneet? Hyötyvätkö tärkeät maat näistä, tästä järjestelmästä? Totean, että, että kun ajatellaan sellaisia maita kuin Katar, jonka bruttokansantulo on korkeampi kuin 25 jäsenmaan bruttokansantulo tässä EU:ssa. ssa niin olen vakuuttunut, että meidän täytyy lähteä viilaamaan koko järjestelmään ja siinä tarkastella kriittisesti kaikkia näitä aspekteja. Yksi asia, pyydänkin kaikkien ryhmien kollegoja huomisessa äänestyksessä muistamaan sen, että meidän pitäisi pysyä yleisellä tasolla tässä päätöslausunnossa, niin kuin alun perin sovittiinkin, olisin kiitollinen kollegoille, jos sitten yksittäiset tapaukset jäävät mainitsematta tässä päätöslausunnossa. Kiitoksia. David. Kiitos. Seuraavana David Martin, kaksi minuuttia. Thank you, President. Like Daniel Kaspari, I welcome... Aivan kuten Daniel Kasparikin, niin meillä on nämä GSPn kolme etusohjelmaa. Niitä pidän hyvinä. Eli maailmassa olevien maiden pitäisi saada avoimet markkinat, siis muissa asioissa paitsi ei-aseissa. Ja kuten kehitysmaita on 176, niillä pitäisi olla suotuisuusasema markkinoilla. Sitten 16 maata, joiden pitäisi saada parempi pääsy vielä markkinoille GSP Plusan kautta. Ja myös niin, että voitaisiin täytäntöön panna 27 erityistä kansainvälistä sopimusta, jotka liittyvät hyvään hallinnointiin, työvoimaan ja niin poispäin. Ja nämä 16 maata, 16 edunsaajaa, niiden pitäisi noudattaa sitä, mitä niiden pitää tehdä sopimusten mukaan. Jos ne eivät sitoumuksia noudata ja niitä lakeja, jotka näihin sopimukseen liittyvät, niin silloin SP Plusan etupuolet jäävät sivuun. Ja tämä vaikuttaa myös muihin äh, GSP-maihin, jos oikeuksia ei noudateta. Sen takia se, mitä Sri Lanka tämä Sri Lankan tilanne, miten komissio on tutkinut tilannetta ja ne on ehdottanut toimenpiteitä Sri Lankaa vastaan, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, miten pitäisi toimia, esimerkiksi kun ajatellaan Kolumbia ja näitä muita sopimuksia, joita on ollut. Ei tämä tarkoita sitä, että ryhdymme toimiin Kolumbiaa vastaan, vaan että tutkimme tilannetta. Tämä koski myös, San, myös El Salvadoria. Minulla on kolme kysymystä komissiolle. Hyväksyykö komissio sen, että tulevaisuudessa ähm, Euroopan parlamentti voi myös äh, esittää tutkimuspyynnön sitten, jos ajatellaan raportointia siitä, miten nykyistä GSP-etuisuuden saajat ovat noudattaneet sopimuksia ja aikooko komissio toimittaa raportin parlamentille ja muuttaa sääntöjä ja tietoa näistä. Olen meillä luvattu se ennen kesäkuuta, saammeko sen? Kiitos Martin. Sitten Rinaldi kolme minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat, hyvä komissaari. Vähän siis parlamentti on ollut tässä GSP Plusan keskeyttämisen edessä. Tämä on koskenut Kolumbiaa ja Sri Lankaa. Ensimmäisessä tapauksessa me totesimme, että täällä on tehty vakaviakin virheitä, kuten Sri Lanka on tehnyt. Siellä on lieventäviä asian haaroja, muun muassa pitkä sisällissota ja pitkä sissisota. Komissio on siis päätynyt tämän perusteella GSP Plusan keskeyttämiseen. Mitä tulee Euroopan parlamenttiin, niin kukaan ei koskaan ole kysynyt, mikä meidän mielipiteemme on. Toinen näistä maista taistelee sisäistä sissisotansa, ihmisoikeuksia poljetaan ja AY-ihmisen liik- AY-liikkeen ihmisiä tapetaan. Vapaakauppasopimus on olemassa. Me tiedämme, että eräät eh, hallitukset puolustavat Kolumbian viranomaisia. Ja tähänkään parlamentti ei koskaan voinut osallistua. Kukaan ei kysynyt meiltä meidän mielipidettämme. Meillä ei ole minkäänlaista vaikutusten, vaikutusarviointitutkimusta ja siitä, mitä järjestelmän keskeyttäminen, soveltamisen keskeyttäminen tarkoittaa. Ja kaikki tämä kertoo siitä, että parlamentti on marginaalissa. Nämä ovat kuitenkin poliittisia päätöksiä, eivätkä teknisiä, eikä tämä tilanne tällä tavalla voi mennä meillä on täällä määräaika 2011, tarkka määräaika. Sitä pitäisi hyödyntää ja pitäisi myös puhua siitä, mitä näinä kuukausina näissä maissa tapahtuu. Olisi kiinnostavaa tietää, miten ihmisoikeuksia poljetaan ja mm, Kolumbiassa tai jossakin muualla voitaisiin ryhtyä tutkimaan asioita – Sri Lankassa sotalakien lakkauttaminen liittyisi myös tähän. Yksi uusi ehdotus, minkä tarvitsemme ennen kesäkuuta, sitten tukikelpoisuuden rajat. GSP Plus on tällainen kehitystyökalu. Ja mitä tulee sitten tuen saajiin, siellä on selvästikin maita, jotka eivät ole kehitysmaita. 27 yleissopimusta näiden maiden kanssa, avoimuutta toimintatavoista, GSPn vaikutustutkimus ja aivan kuten kollegani Martin sanoi, niin siinä tapauksessa, että sope, sopimusta ei enää sovelleta, niin sehän on poliittinen päätös. Kiitos. Seuraava puhuja. Notre débat aujourd'hui est motivé par niin, tänään keskustelussa on kolme aspektia koskien näitä etuisuus, etuisuusjärjestelmää. Ensinnäkin nykyinen, järjest, nykyinen lainsäädäntö menee vuonna 2011 umpeen ja jotta parlamentti voi toimia Lissabonin sopimuksen mukaan, meidän täytyisi nähdä uusi asetus eh, ennen kesäkuuta 2010. Sitten GPS Plus-ehdotus ei ole läheskään täydellinen. Kuka valitsee etuisuusmaat mitkä kriteerit ovat kyseessä, kuka kontrolloi 27 kansainvälistä sopimusta, jota, miten niitä täytäntöpannaan, ketkä voivat GPS plussa hyötyjiä olla. Me emme tiedä, minkälaisia tuloksia siitä tulee, onko kyseessä kestävä kehitys, tuotannon kehittäminen, äh, hyvien työpaikkojen luominen, äh, se, että voidaan äh, esimerkiksi pieniä maatiloja edistää, tai autioituneita maatiloja saada taas toimintaan. Eli meillä pitäisi olla ö, demokraattinen kontrolli ja katsoa, miten tilanne menee eteenpäin. Mutta tänä iltana todella keskustellaan nimenomaan Kolumbian tilanteen takia. Tähän mennessä komissio ei ole ryhtynyt tutkintaan koskien ihmisoikeusloukkauksia tuolta maassa, tuolla maa, tuossa maassa. Ei voi olla niin, että jos ajatellaan eri toiminta-aloja, pankki, telekom, maitosektori ja niin poispäin, niin GPS-ehdot unohdettaisiin. Ja että pyritään vain kohti vapaakauppasopimusta Kolumbian kanssa. Tämä olisi ammattiyhdistysliikkeille, maanviljelijöille, kuluttajalle Kolumbiassa hyvin vakava asia. Kiel Nielsen, Kiitos edustaja Kilnilsen. Joe Higgins, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä järjestelmä, jossa EU antaa tulituisuuskohtelua tietyille maille, on, on peräisin vuodelta 1971. Sen piti olla mekanismi, jolla äh, ratkaistaan kaupan epätasapainoa äh, rikkaimpien ja köyhimpien maiden välillä, jolla edesautettaisiin kestävää kehitystä. Komissaari, oletteko samaa mieltä siitä, että se on ollut todellakin melkoinen virhe ja että EUn kauppasopimukset ovat hyödyttäneet lähellä EU-ssa toimivia monikansallisia yrityksiä, jotka käyttävät valtavia resursseja äh, voittaakseen paikalliset tuottajat ja, ja äh, aiheuttaneet paikallisen äh, työllisyyden heikkenemistä. Eikö se ole se EUn komission strategiapaperin ajatus globaalista Euroopasta, globaalista maailmasta, joka julkistettiin kolme vuotta sitten. Ja komissaari, mitä toivoa on Afrikan työntekijöillä, tai Afrikan, Aasian ja Amerikan työntekijöillä, kun teidän komissionne viime viikkoilla lähti alistumaan näiden hedge rahastojen keinotteluille – jossa etsittiin valtavia pikavoittoja spekuloimalla äh, euroa ja erityisesti Kreikkaa vastaan. Ja te luovutitte äh, äh, Kreikan työväenluokka ja Kreikan köyhät näiden, näiden loisten voiton tavoittelun alttarille, mitä työ, työläiset ja köyhät EUn rajojen sisällä voivat saada tästä tilanteesta. Nyt kysymys onkin, että miten te komissiossa arvioitte sitä, että että miten nämä tullitusjärjestelmä suojelee työläisten oikeuksia ja ihmisoikeuksia. Kertokaa meille tämä ja miten te voitte jatkaa näitä suhteita esimerkiksi Kolumbian hallitukseen, kun on aivan selvästi hallitus, hallitus ja, ja armeija on syyllinen kamottaviin rikoksiin, niin kuin äskettäin havaittiin kun Lama löydettiin äh, äh, viattomia kuolleita, tai että mikä teidän komission näkemys on äh, GSP Plus-järjestelmän soveltamiseen Sri Lankassa näin vaalien alla, kun Rajapaksis hallituksen politiikka edelleenkin rikkoo oh-, ihmisoikeuksia ja työläisten oikeuksia. Kiitoksia. Sied Kamal, kaksi minuuttia. Uh, Mr. President. Thank you very much, Commissioner. Kiitos paljon puhemies, kiitos komissaari. Ymmärrämme kai kaikki, että GSPn tarkoituksena oli saada köyhempiä maita mukaan kauppajärjestelmään. Tämä pidettiin positiivisena asiana, jotta voidaan kaupan epätasapainoja rikkaampien ja köyhempien maiden välillä tasapainottaa. Ja minun on sanottava, että kun minulla on monia sukulaisia ja tuttavia näissä köyhemmissä maissa, niin voi katsoa vaikka näiden maiden hallituksia, monopoleja, äh, huonoa hallinnointia, äh, ja siellä ei välttämättä pystytä äh, varakkuutta lisäämään, eikä pystytä lisäämään hyvinvointia. Ja monet kansalaiset eivät saa sellaisia palveluja, jotka me, meille EU-ssa ovat täysin itsestään selviä. Mutta on tunnustettava myös se, että paras tapa auttaa ihmisiä pois köyhyydestä on auttaa yrittäjiä. Yrittäjät luovat työpaikkoja, varallisuutta ja saavat ihmisiä pois köyhyydestä. Taloudellisen kumppanuuden sopimusneuvotteluissa on oltu huolissaan siitä, että sopiiko yksi järjestely kaikille. Ja yhdessä tapauksessa olin huolissani, kun komission edustaja komission virkamies sanoi, että tämä liittyy myös alueelliseen integrointiin, eikä pelkästään kaupankäyntiin. Ja jos ajatellaan AKT-maita, joitain niistä, joilla on tiettyjä omia huolenaiheita, ja on kysytty, voitaisiinko niille antaa GSP Plus-järjestely, meille on sanottu, että se ei ole mahdollista, sillä ne rikkovat tiettyjä sopimuksia vastaan, niin sen takia eivät, pysty, eivät voi saada GSP Plus-menettelyä. Meidän pitäisi toimia joustavammin ja esimerkiksi GSP Plus voisi olla tietynlainen vaihtoehto. Me voisimme järjestää seuraamuksia niille, jotka eivät noudata, mitä ovat sopineet. Meillä pitäisi olla jatkuvaa dialogia, katsoa, miten nämä maat ovat edistyneet. Pitäisi ymmärtää, että Roomaakaan ei rakennettu päivässä. Meidän pitäisi auttaa yrittäjiä köyhissä maissa, eikä tehdä näistä asioista liian poliittisia. Nos, a szerzők felszólalása. Kiitos, edustaja Kamal. Ja näiden esittelijöiden puheenvuorojen jälkeen saa komissaari de Gucht puheenvuoron. Kiitos puhemies. Nykyinen GSP-järjestelmä lakkaa 2012 lopussa ja komissio on päivittämässä ja tarkistamassa tätä järjestelmää ja siitä käydään, siitä mahdollisesta parantamista käydään laajoja konsultaatioista ja myös vaikutuksia arvioidaan. Komissio ehdottaa, että nämä neuvottelut saadaan päätökseen vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämä ehdotus tietenkin joutuu normaalin lainsäädäntömenettelyn piiriin, joka saattaa käy, kestää 2012 syyskuun lopun ylikin, jolloin vanha järjestelmä päättyy. Tehän kaikki ymmärrätte, että meidän täytyy välttää tämä järjestelmä, täytyy välttää tämä tilanne, että, että tällainen tilanne syntyisi. Ja, ja samalla kun käynnistetään tämä valmistelutyö uuden järjestelmän osalta, niin, niin me pyrimme laajen, jatkamaan – vanha järjestelmä, kunnes uusi on käytössä. Tämä antaisi sitten aikaa tehdä työtä tämän järjestelmän tiimoille ja sen varmistamiseksi, että, että nämä, tämä etuusjärjestelmä pysyy. Teidän pitäisi saada asiakirjat huhtikuussa. Olen huomannut, että olette huolistanne ja kaikki huolet liittyvät siihen, miten komissio huolehtii siitä, että ovatko edunsaajat sitten myös GSP Plusan vaatimusten mukaisia. Sen edellyttää ratifio 27 Öö, me täytyy kuitenkin ratifioida ihmisoikeuksia kuljettavat sopimukset ja komissio seuraa tarkkaan kaikkia edunsaajia niin, että ne noudattavat näitä vaatimuksia. Komissio on tietenkin myös velvollinen ja päättäväinen toimimaan keskustelussa objektiivisesti ja tehokkaasti. Me seuraamme ja arvioimme GSP Plus-järjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta – ja tässä tukeudumme kansainvälisiin järjestöihin, kuten myös YK, ILOon ja muihin, kuten myös seurantamekanismiin, jotka tukeutuvat itse sopimuksiin. Tämä antaa puolueettoman ja selveän kuvan tilanteesta. Komissi- ja tätä tuetaan myös komission kahdenkeskisillä tapaamisilla edunsaajien kanssa, jos tällainen raportti Eh, jos tällaista raporttia sen tuloksia ei täysin kunnioiteta, niin silloin GSP Plus-järjestelmä antaa mahdollisuuden, että komissio voi lähteä muihin toimiin selvittääkseen todellisen tilanteen ja silloin voidaan ehdottaa adekvaattia toimia. Tämä tutkintaväline on, tutkimaväline on vakava väline, jota pitäisi käyttää perustelluissa tilanteissa. Mutta tällaisen tutkinnan aloittaminen ei, sitä ei pidä ottaa köykäisin käsin, koska se vaikuttaa kumppanimaan tilanteeseen. Muistakaapa vaikka Sri Lanka. GSP Plus-järjestelmän tavoite on kannustaa äh, laita hyvään hallintoon. Maiden pitäisi e, ensin saada mahdollisuus osoittaa sitoumuksensa GSP-järjestelmän tavoitteisiin, niiden halukkuus noudattaa kansallisia sitoumuksia poistaa jälkeenjääneisyydet ja tämä on sopusoinnussa yleisten kannustimien kanssa, jotka kuuluvat GSP-järjestelmän. Olen innokas olemaan keskustelussa teidän kanssanne GSP-järjestelmästä ja myös GSP plussasta erityisesti valmistauduttaessa tämän uuden järjestelmän, tämän järjestelmän päivittämisiin me selvitämme myös kriteereitä ja kuinka niitä noudatetaan ja ne huolet, joita parlamentti on nostanut, niin otetaan vakavasti huomioon. Se, että tämä nyt, äh, tässä noudatetaan normaalia lainsäädäntömenettelyä, Euroopan parlamentti on pystyy yhdessä neuvoston kanssa määrittelemään tämän uuden GSP-järjestelmän äh, uuden olemuksen. Kiitos hyvä komissaari. Sitten ryhmillä, poliittisilla ryhmillä puheenvuoro. Kaksi minuuttia. Rovan rikieneen. Following what has been said... Niin sen jälkeen, mitä kollegamme Kaspari sanoi, olen, tuen häntä ihan täysin ja haluaisin tuoda esiin muutaman kohdan. Ensinnäkin Lissabonin sopimuksen voimaanastuminen – muuttaa monissa asioissa parlamentin roolia Euroopan kauppapolitiikassa. GSP on yksi niistä aloista, jossa parlamentilla on enemmän sananvaltaa Lissabonin myötä. Haluaisin komissaari, että katsoisitte parlamentin kasvanutta roolia suotuisasti ja pyydän, että konsultoitte parlamenttia, mitä tulee GSP ja GSP Ähm, plus edunsaajien listaan ja sopimuksiin. Myöskin parlamentin pitäisi olla mukana monitorointijärjestelmissä, mitä tulee GSP-edunsaajiin, äh, ratifioinnissa ja myös siinä, miten täytäntöön pannaan näitä 27 sopimusta. Ainakin komission pitäisi konsultoida parlamenttia tässä asiassa. Ja meidän velvollisuutemme tietysti parlamentissa on että kehitämme mekanismejamme omissa valiokunnissamme, jotta voimme olla mukana tällaisessa monitoroinnissa. Sitten lopuksi, hyvä komissaari, haluaisin vielä toistaa sen pyynnön, joka päätöslauselmaluonnoksessa, jossa huomenna äänestetään, niin on, että komissio pitäisi tehdä uusi, uudet säännöt GSPstä mahdollisimman pian. Ja viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä asiana, en ole yhtä mieltä siitä, mitä on sanottu Kolumbiasta jotkut kollegat ovat puhuneet Kolumbiasta. Sehän on maa, joka on alueensa monien maiden kaltainen, emmekä voi jättää huomiota sitä positiivista kehitystä, jota siellä on ollut, ja saavutuksia, joita on ollut myös ihmisoikeuksien saralla. Ja mitä tulee sen maan ihmisoikeuksien puolustajiin. Ei ole mitään syytä nimetä ja häpäistä tätä nimenomaista maata. Me haluaisimme uudet säännöt ja uudet säännöt tarvitaan. Kiitos. Köszönöm szépen, Andrikene asszony. Következő hozzászóló. Kiitos, Rova Andrikiene. Sitten Moreira, kaksi minuuttia. Signor Presidente, signor Commissario. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. On hyvin miellyttävää, kun kuulemme, että komissaari de Kucht kertoo – lähettävänsä pika, pika parlamenttiin lainsäädäntö aloitteen, joka liittyy yleiseen tullietuusjärjestelmään. Ja tässä vaiheessa parlamentti sitten voi osallistua lainsäädäntöprosessiin. Näin me vältämme tilanteen, jossa GSP-järjestelmä päättyisi vuoden lopussa. Tämä kehitysavun työkalu on sellainen, että sen avulla nämä maat pääsevät Euroopan markkinoille ilman, että vastavuoroisuutta edellytetään. Tämä tuo myöskin parannuksia hallintoon, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen Nimittäin tähän sopimukseen liittyy tiettyjä ehtoja. Kun tätä välinettä nyt käytetään, niin silloinhan kauppaa käytetään kehitystyön moottorina. Sopimuksen pidentämistä pitäisi katsoa sitä taustaa vasten, että minkälaisia tuloksia syntyy. Pitää noudattaa uusia ehtoja ja tällä tarkoitan, että järjestelmä, yleinen tullietuusjärjestelmä olisi sellainen, että se voitaisiin lakkauttaakin, jos tarpeen tulee. Lisäksi pitäisi katsoa näiden tukea saavien maiden keskinäistä järjestystä ja katsoa, kuinka vahvoja ne ovat omassa kaupassaan ulospäin ja näin edelleen. Ja myöskin pitäisi katsoa, kuinka ne noudattavat näitä muita sääntöjä, jotka liittyvät GSPn soveltamiseen. Ja kaikki tämä tietenkin ihmisoikeuksien puitteissa. Vielä lopuksi haluaisin sanoa teille, hyvä komissaari, että parlamentilla on ollut aina tällainen näkemys. Kiitoksia. Sitten edustaja Pavastamkos, kaksi minuuttia. Porei από το σύστημα γενικευμένων se, miten, miten GSPssä edetään, niin tämä on poik- poikkeusjärjestely, joka tarjotaan sellaisille maille, jotka eriten sitä tarvitsevat. Ja ne maat, te lista niistä maista, jotka pääsevät tähän, pitää ottaa huomioon näiden maiden kilpailutilanne, taloudellinen tilanne yleensä. Ja se, että eriytetään näiden maiden välillä, niin tämä haittaa vähiten kehittyneitä maita. Ensimmäinen eh, tarkistus on sellainen, että sen pitäisi pyrkiä uudelleen tasapainottamaan tilannetta ja vähentämään huomattua epätasapainoisuutta, jota on huomattu tähän mennessä olevan. kauppapolitiikan pitäisi johtaa parempaan kansainväliseen hallintotapaan ja tämä mahdollistaisi myös sen, että sosiaalista ulottuvuutta laajassa mielessä voitaisiin edistää, ihmisarvoa kunnioittaa enemmän ja kehittää demokratiaa. Euroopan parlamentin täytyy osallistua tähän toimintaan aktiivisesti – tässä tarkistetussa menet- uudessa menettelyssä. Ja meidän pitää voida läheltä pystyä seuraamaan näiden sääntöjen noudattamista niissä maissa, jotka hyötyvät tästä järjestelmästä. Kiitos, Papastamokos. Sitten Lange. Kiitos puhemies, herra komissaari. <clears throat> Me tiedämme kaikki, että GSP-järjestelmä on hyvä järjestelmä ja GSP Plus-järjestelmä on oikein hyvä järjestelmä. Meidän täytyy myös varmistaa sen jatkaminen. Siksi me tarvitsemme ehdotuksen, jotta parlamentti voi asiasta neuvotella. Ja GSP Plus-järjestelmässä voimme tehdä, ottaa käyttöön muutaman parannuksen. Viisi kohtaa ottaisin tässä esille, joilla voitaisiin ehkä hieman edesauttaa ensinnäkin pitää tavata, että miten nämä 27 normia pannaan täytäntöön, ei pelkästään muodollisesti tunnusteta, vaan että ne myös pannaan täytäntöön se on yksinomaan ilon tehtävä vai tarvitsemmeko me jotakin elimiä, jotka sitten siivittävät tätä ajan täytäntöönpanoa toisekseen, miten kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan. Minä toivoisin, että esimerkiksi GSP Plusossa sen arvioinnissa ja täytäntöönpanossa kansalaisyhteiskunnan koordinointi kussakin maassa olisi mahdollista, mahdollista niin kuin esimerkiksi Etelä-Korean sopimuksessa on sovittu. Kolmanneksi kuka oikeastaan antaa tämän tutkintatoimeksiannon, jos ongelmia löytyy. Minusta parlamentti täytyy ottaa tähän mukaan. Joskus neuvostossa tulee sellainen tunne, että siellä on toiset edut pelissä kuin varsinaisen tutkintatoimeksiannon laittaminen. Siksi parlamenttikin pitäisi olla mukana antamassa tutkintatoimeksiantoa. Varmasti tarvitsemme myös selkeitä rakenteita muita vaiheita varten ja selvempiä rakenteita sit jäädyttämistä varten, mutta ehkäpä siitä voidaan puhua myöhemminkin. Kiitoksia. Kiitoksia. Thomas Mann, kaksi minuuttia. APS Kiitos. Tässä on juuri kysymys kehitysmaista ja siitä modernista tavasta antaa kehitysapua ja hyvin pitkälle on päästy. Tämä GSP Plus on vielä lisäksi sellainen, että ympäristökysymykset otetaan huomioon. YK ja ILON yleissopimukset so, allekirjoitetaan yhä useammin. No, nämä ovat niitä kriteerejä, mutta miten ne pannaan sitten täytäntöön? Kun tuotteita viedään ja jos ne onkin te- teetetty pakkotyöllä ja jos on vääränlaisia sääntöjä ja mit, jos ei sääntöjä ole noudatettu, ja miten sitten nämä voitot ja ihmisoikeudet, tässä kun ajattelen suurempia maita, niin kahdenkeskiset keskustelut Kiinan kanssa eivät ole johtaneet ihmisoikeuksien paranemiseen. Sadat tuhannet ihmiset ovat olleet kaduilla Tiibetin asiasta ja tällainen solidarisuus ihmisten suhteen, joka liittyy heidän uskonsa, kieleensä ja autonomiaansa, niin oletteko te sitä mieltä, komissaari, että ihmisoikeus, normit, sosiaaliset normit ja nämä pitäisi ottaa pois – näistä sopimuksista. Yhteistyö kauppakumppaneidemme kanssa ei saa olla pelkkää taloudellista ajattelua. Kiitoksia. Ja men sitten susta. Questa occasione è importante per riaffermare innanzitutto l'importanza del sistema di preferenze generali. Puhemies, GPS-järjestelmän merkitys on syytä muistaa. GPS-järjestelmä ja GPS Plus-järjestelmä ovat sidottuja tai sidoksissa muihin ehtoihin ja edellytyksiin, joilla voidaan parantaa köyhyystilannetta ja myös ihmisoikeudet ovat tärkeä ehto ja edellytys. Euroopan unioni on ottanut pois tullituusjärjestelmän Sri Lankalta – sen jälkeen, kun komissio oli ryhtynyt tutkimaan tilannetta. Mutta parlamentti pitäisi sisällyttää tähän lainsäädäntöprosessiin tämän säädöksen muuttamiseksi. Toivonkin, että tässä saadaan syvällinen tarkistusprosessi aikaan sen jälkeen, kun on nyt tullut käynyt selväksi, että tässä täytyy myös käsitellä tutkinnan tuloksia. On kysymys myös uskottavuudesta ja kriteereistä, joita tulee äh, noudattaa. Eurooppa äh, Eurooppa, äh, Euroopan täytyy myös vaalia yhteis- ihmisoikeuksia, sisällyttää ne näihin asioihin, niin niihin täytyy sitoutua. Ja ne täytyy välttää sellaiset tilanteet, että, että lausutaan suuria tuomioita joita sitten ei kuitenkaan voida panna täytäntöön, koska kehitys ei ole mennyt riittävästi eteenpäin. Minä, minun täytyy muistuttaa siitä, että vahva valvonta ongelmallisissa tilanteissa on tärkeää, koska ne ovat myös perustana tämän, tämän nykyisen järjestelmän tarkistamiselle. Kiitoksia. Sitten Salafranca ei olekaan salissa, joten eh, Fjellner, kaksi minuuttia. Eh, eh. Kiitos puhemies. Kiitos komissaari. Tämä GSP-järjestelmä, josta tänään keskustellaan, on hyvin tärkeä väline, sillä se auttaa maailman ehkä köyhimpiä maita, niin että niiden on ehkä vähän helpompi tehdä kauppaa Euroopan maiden kanssa. Ja on hyvä, että sitä voidaan laajentaa useampiin maihin. Ja se, miten eh, tarkistetaan GSP-järjestelmää tulevaisuudessa, niin on tärkeää, että katsotaan, mitkä ovat perustavaa laatua olevat tavoitteet eh, järjestelmässä, että halutaan taistella köyhyyttä vastaan. Ja kauppahan on siihen tehokkain tapa ja voidaan luoda taloudellista kasvua sitä kautta. Tämä on tärkeää muistaa. Ja GSP-järjestelmä myöskin on hyvä tapa ikään kuin painostaa maita niin, että ne toteuttavat kansainvälisiä sopimuksia vaikkapa ihmisoikeuksien suhteen. Mutta ei pidä unohtaa, että tässä tavoitellaan kehitystä. Jos maat eivät saa tällaisia etuja eh, tällaisessa tilanteessa, niin on vaikeaa tasapainoa ajatella. Eli jos maalta kielletään uudet vientimahdollisuudet tai vapaakauppa, niin onko maan silloin helpompi noudattaa sitoumuksiaan? Eli onhan, jos on tila maa on köyhä, niin silloin on myös vaikea taistella korruptiota vastaan ja vaikkapa vaikeuksia, vaikeuksien kanssa, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Ja tässä on sellainen riski, että tässä ikään kuin kauppaetuudet otetaan pois ja tämä sitten vaikeuttaa muita olosuhteita. Myöskin haluaisin tuoda esiin sen, että monet niistä maista, joita pyydetään esimerkiksi ILO ja YK on 27 sopimusta allekirjoittamaan ja noudattamaan, niin haluaisin todella nähdä oikean analyysin siitä, että ovatko kaikki EU-maat täysin täytäntöönpannoa nämä kaikki sopimukset. On varmaan epätodennäköistä, että näin olisi. Ja on tärkeää muistaa tämä, kun asetamme muille vaatimuksia. A következőben a Catch the Eye System alapján adok szót az egyetlen jelentkezőnek, Nikulescu úrnak. Egy percben. Parancsoljon. Sitten Catch the Eye Nikulescu ensimmäisenä. Vă mulțumesc. O întrebare simplă pentru domnul comisar. Potrivit regulamentului 732, preferențiale în cadrul sistemului SGP+. Puhemies, sääntöjen mukaan ne maat, jotka haluavat päästä GPS-järjestelmän, GPS-järjestelmän piiriin, niin hakemukset täytyy esittää tämän vuoden huhtikuun mennessä. Haluaisin tietää, mitkä valtiot tähän mennessä ovat hakeneet sitä, onko paikallaan ottaa mukaan muita valtioita tämän tullietuusjärjestelmän piiriin. Eikö tätä, pitäisi nyt tätä järjestelmää ensin viilata jonkin verran? Kiitos. Kiitoksia. Minusta tuntuu, että täällä on vähän nyt liikaa nimiä taululla, mutta ei täällä itse asiassa ole ketään puhumassa kuin komissaari. Uh, niin monia kysymyksiä on esitetty koskien Sri Lankaa ja Kolumbiaa. Ja toisessa tapauksessa päätettiin ryhtyä tutkimaan tilannetta ja toisessa ei. Miksi näin? Sri Lankan tapauksessa komission huomio kiinnitettiin YK käytettävissä oleviin raportteihin – ja myös kansalaisjärjestöiltä saatiin tietoa, että Sri Lanka ei ihmisoikeussopimuksia kaikkia eh, noudattanut rystikoskien siviili- ja poliittisia oikeuksia, eh, kidutuksen vastaista sopimusta ja muita, koskien muita halventavia rank- eh, seura- tai rankaisuja ja lasten oikeuksia. Mitä sitten tulee Kolumbian tilanteeseen, niin jos yhteistyössä esimerkiksi Sri Lankassa ei olla komission kanssa, niin siihen puututaan. Mutta Kolumbian tilanteessa tällainen tehokas toimeenpano koskien tiettyjä ilon ja YK sopimuksia ei ole ehkä osoitettu, mutta on kuitenkin selvää, että Kolumbia on mukana ilon ja YK toimielimissä on muuttanut paljon oikeusjärjestelmäänsä ja askeleita ollaan ottamassa jotta hallitus parantaisi lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa. Yhteistyötä ja dialogia on koko ajan käynnissä YK ja Ilon ja Kolumbian välillä. Mitä tulee kysymykseen, jonka Moreira esitti? Haluaisin sanoa, että GSP-lainsäädännön tarkistustilanteessa pyrimme löytämään tasapainon niiden eri vaatimusten välillä, joita täällä on esitetty. Meitä on pyydetty toimimaan mahdollisimman pian, näin teemmekin. Meitä on pyydetty vaikutusarviointia ja 2009 GSP-tiedot saamme vasta tämän vuoden heinäkuussa. Ja sitten on myös tietysti parlamentin erityinen kuuleminen Myöskin haluaisin muistuttaa Inta, tai Intalle tekemästäni lupauksesta tai sitoumuksesta, että kuulemisen yhteydessä annan aikataulun lainsäädännöllisistä ehdotuksista, jotka tulevat sitten valiokuntiin ja tulevina kuukausina. Ja huomennahan tapaamme ja voimme pyrkiä saamaan aikaiseksi jotain, joka mahdollistaa sen, että Euroopan parlamentissa saa mahdollisimman suuren mahdollisuuden avoimesti keskustella näistä eri tiedostoista ja GSPn e uudesta säännöistä ja tästä rollover-järjestelmästä, joka on tarkoitus äh, meidän esitellä äh, niinkin pian kuin huhtikuussa. Kiitos. Kiitos komissaari de Gucht. Meillä on kaksi päätöslauselmaehdotusta, jotka teille on annettu tiedoksi ja huomenna niistä on äänestys kello 12.